Kyrios Proedros. Hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat, arvoisat kollegat. Istunto alkaa. Ensimmäinen asia on suullinen kysymys komissiolle. Kyse on eurooppalaisista vapaa